Hyvät kollegat, hyvät kollegat, hyvää päivää. Hyvät kollegat, päivää. Kuunteletteko? Hyvät kollegat, minä toitan teille kaikille tervetuloa tähän ylimääräiseen koordinaattoreiden kokoukseen. Tämän päivän kokous on omistettu kokonaisuuden kolmannelle liikkuvuuspaketille, jonka komissio on hiljattain hyväksynyt. Ja meillä on ilo ja kunnia myös toivota tervetulleeksi komission jäsenemme rouva Violetta Bultz. Hän nimenomaan on tullut Strasbourgiin jotta hän voi esitellä meille tämän kolmannen paketin pääkohdat. Valiokunnan nimissä Violetta, haluaisin kiittääkin sinua, koska tämä kolmas paketti täydentää kahta ensimmäistä niin, että päästäisiin samaan tavoitteeseen, että saadaan puhtaampaa, turvallisempaa, yhdistetympää ja kilpailukykyisempää liikkuvuutta. Tässä on monia osia, kaikki kovin mielenkiintoisia ajatella meidän valiokuntaamme, kuten esimerkiksi liittyen tieinfrastruktuurien turvallisuus, niin ikään mikä on raskaan rekkojen tiettyjen menimmäispituus ja sitten äh, rahtiliikenteen tietojenvaihto sähköisesti unohtamatta myöskään meriliikennettä, jota varten on omat ehdotuksensa liittyen aluksiin liittyviin muodollisuuksiin silloin, kun ne tänne saapuvat tai täältä lähtevät satamistamme. Tai sitten TEN-T, jota halutaan nyt ruveta nopeuttamaan. Eli kaiken kaikkiaan kolmas paketti sisältää ison kirjon ehdotuksia, joihin parlamentti ottaa myös kantaa. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenelle, haluaisin vain muistuttaa teille, että tämä koordinaattoreiden kokous on poikkeuksellisesti avoinna kaikille valiokuntamme jäsenille ja myös menee suoratoistona verkkoon. Violetta, komission jäsenemme, esittelee tämän kolmannen liikkuvuuspakettien. Sen jälkeen hän vastaa kahteen kysymyskierrokseen. Ensimmäisellä kierroksella kuullaan pelkästään koordinaattoreita ja sen jälkeen ping-pong-menettely. Kolman, toisessa kierroksessa kuullaan valiokuntamme muita jäseniä, niin että jokainen kysymys kuullaan ja sen jälkeen komission jäsen vastaa lopussa, kun tämä nyt on koordinaattoreiden kokous, niin valitettavasti täällä on vain rajoitettu määrä tulkkauskieliä. Violetta, olepa hyvä. Voit esitellä kolmannen liikkuvuuspaketin pääkohdat. Sen jälkeen välittömästi käynnistämme keskustelun. Vielä kerran kiitokset, että tänne tulit. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Karima, arvoisat kollegat, hyvät parlamentin jäsenet, kuten aina on Eh, erittäin suuri ilo olla täällä ja kertoa teille uusista kehityskuluista Euroopan liikenteessä. Eilisen esityksen jälkeen kolmannesta mm, liikkuvuuspaketissa täysistunnossa on hienoa, että nyt voimme mennä hiukan yksityiskohtiin ja keskustella tiettyjä paketin osioita enemmän liikenteen näkökulmasta. Ja toivottavasti voimme käydä hyvää keskustelua tästä Haluaisin tässä hiukan aluksi puhua kolmannen liikkuvuuspaketin tavoitteista. Tässä on tarkoitus antaa kaikkien eurooppalaisten hyötyä turvallisesta liikenteestä, vähemmästä saastu, saas, vähemmistä saasteista ja kehittyneemmästä liikenneteknologiasta. Samanaikaisesti pyritään myöskin tietysti tukemaan EUn teollisuuden kilpailukykyä. Ja kyllä tämä on mahdollista tehdä yhden paketin puitteissa. Ja nyt tämä mielissämme, niin haluaisin, että kuuntelette, mitä sanon, koska kaikki nämä elementit ovat sellaisia, että pyrimme saamaan tämän saman järjestelmän alle. Tämä paketti sisältää kolme tai neljä ydinelementtiä. Ensinnäkin uusi integroitu politiikka, kehys tieliikenneturvallisuudessa, lainsäädäntötoimenpiteet liittyen ajoneuvojen infrastruktuurin turvallisuuteen, sitten ensimmäiset hiilidioksidistandardit raskaille hyötyajoneuvoille, kolmanneksi toimintasuunnitelma sille, että kehitetään ja valmistetaan akkuja Euroopassa ja eteenpäin katsova strategia liittyen verkottuneeseen ja automatisoituun liikkuvuuteen. Nämä komponentit on suunniteltu, jotta saadaan aikaiseksi liikkuvuutta, joka on turvallista, puhdasta, inklusiivista, verkottunutta ja autonomista. Keskitytäänpä ensin tähän ensimmäisen pilarin eli turvalliseen liikkuvuuteen. Kuten eilen totesin, tieliikenneturvallisuuden osalta on vielä paljon tehtävää. Tämä pitää paikkansa kuolleisuus on ollut alhaisimmalla tasolla vuonna 2017 2 prosenttia. Se on laskenut verrattuna vuoteen 2016, mutta edelleenkin luvut ovat hirvittävät. 25 300 ihmistä menetti henkensä Euroopan teillä. Yli 130 000 loukkaantui vakavasti, joten tämän kolmannen liikkuvuuspaketin pitäisi todellakin parantaa tieliikenneturvallisuutta uudella tuoreella lähestymistavalla. Me olemme puhuneet tästä hyvin kauan ja tässä on ryhdytty mielettömiin toimenpiteisiin, jotta ollaan päästy tähän tilanteeseen, mutta ne eivät kuitenkaan enää tuo muutosta niissä maissa, jotka ovat menestyneet parhaiten. Ja tästä syystä me teemme yhteistyötä kaikkien ekosysteemien järjestelmien kanssa, jotta voimme mennä vielä pidemmälle. No se, mitä me nyt pyrimme tekemään, me pyrimme saamaan seuraavalle vuosikymmenelle tieliikenneturvallisuuskehyksen, joka tunnetaan nyt paremmin turvallisena järjestelmällä. Pyrimme rakentamaan suojaavia tasoja tiekäyttäjille, mutta otamme huomioon kaikki mahdolliset tekijät, infrastruktuurin, ajoneuvot, ajoneuvojen muotoiluun ja myöskin kuljettajien toimintatavat menettelyn. Ja tarkoitan tällä siis liikenteeseen osallistuvia tahoja. Me olemme identifioineet uusia tavoitteita ja pyrimme pääsemään nolla tavoitteeseen. Nyt todellakin on aika sanoa, että Euroopassa ei voida sosiaalisesti hyväksyä sitä, että täällä ihmisiä menehtyy Euroopan teillä. Aivan niin kuin ei voida hyväksyä sitä, että, että tupakoidaan julkisilla paikoilla tai roskataan, niin meillä voi olla samanlainen sitoumus myöskin ajatellen ihmishenkiä ja sanoa, että nyt riittää. Meidän pitäisi pyrkiä tekemään kaikki tarpeellinen, jotta voimme poistaa tämä hiljainen tappaja eurooppalaiselta teiltä. Jotta voimme tehdä näin, ja että voimme asettaa myöskin ensimmäisen lyhyen aikavälin tavoitteen, eli 2020-2030 väliselle ajalle, kun ajatellaan näitä tieliikennekuolemia, niin ehdotamme, että kehitymme ensin parempaan valvontaan ja että keskitymme esimerkiksi keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin. Tiedätte, että valetan julkilausuman kautta lisäsimme tähän valvontaan myöskin nämä vakavat loukkaantumiset, niiden valvonnan, joita jäsenvaltiot raportoivat. Ja ensimmäinen raportti, jonka saamme, osoittaa sitten, mikä tilanne on, ja sitten edistystä valvotaan kaikissa jäsenvaltioissa. Rahoitus on toinen avainosio tätä kehystä. Me haluamme, että tieliikenneturvallisuudesta tulee näkyvämpi näkyvämpi alue EUn investoinneille. Kohesiovaltiot voivat nyt jo käyttää alueellista rahoitusta tätä tarkoitusta varten, ja tulevaisuudessa tämän pitäisi olla yksinkertaisempaa ja selkeämpää. Toimintasuunnitelma identifioi kaikki ne toimenpiteet, joita suunnittelemme. Kaksi elementtiä ovat lainsäädäntöehdotuksia liittyen infrastruktuuriin ja ajoneuvoihin. Me ehdotamme, että uudet tekniset asiat, kuten älykäs nopeuden sääntely, hätäjarrutus ja muut, että näistä tulee pakollisia. Tämä mahdollistaa, että kaikki teiden käyttäjät hyötyvät uusimmista teknologioista. Sitten pyrimme hallintaa parantamaan. Menettelyjen ei pitäisi päteä ainoastaan TNT-verkostoon, vaan meillä on esimerkiksi noilla muilla väylillä vain 8 prosenttia kuolintapauksia, mutta me haluamme myöskin parantaa riskien kartoitusta ja varmistaa, että riskabelit ja vaaralliset tiet ovat sellaisia, joihin puututaan systemaattisesti. Ja toivon, että muutaman vuoden kuluttua me saamme kartan tärkeimmistä Euroopan teistä, niiden turvallisuudesta ja riskeistä. Ja sitten toinen tärkeä asia tätä kartoitusta on se, että heti kun se on tehty, sitä käytetään investointien kohdentamiseen ja priorisoimiseen, siis niiden investointien, jotka ovat tarpeen. Uskon, että investoiminen tieliikenneturvallisuuteen on kannattavaa ja näin voidaan ihmishenkiä säästää. On tehty arvio, että kun ajatellaan kaikkia niitä kustannuksia, jotka liittyvät onnettomuuksien hallintaan. Eurooppa käyttää 120 miljardia euroa vuosittain. Emmekä puhu edes näistä henkisistä traumoista ja kaikesta siitä hävityksestä, mitä tämä aiheuttaa eurooppalaisille perheille. Joten todellakin odotan yhteistyötä kanssanne tästä. Tästä on tullut tärkeä aihe poliittisella agendalla ja todellakin toivon, että voimme tehdä yhteistyötä tässä ja päästä tuloksiin. No sitten puhdas liikkuvuus on toinen asia. Ilmastonmuutos on asia, joka pysyy ja siihen täytyy totta kai puuttua. Ja täytyy ottaa huomioon kuitenkin EUn teollisuuden kilpailukyky. Ja kun nyt ajatellaan tätä haastetta, me olemme tehneet jo koko joukon ehdotuksia jo viime vuonna tai viime vuosina osina ykkös- ja kakkospakettia. Viimeisimmässä paketissa me ehdotimme ensimmäisiä CO2-päästöstandardeja raskaalle ajoneuvolle. Ja näiden päästöjen täytyy olla 15 prosenttia alhaisemmat vuonna 2025 kuin vuonna 2019. Ja 2030 päästövähennystavoitteen pitäisi olla vähintään 30 prosenttia verrattuna ensi vuoteen. Ja nämä tavoitteet ovat myöskin Pariisin sopimuksen sitoumuksemme mukaisia ja näin yritykset ja pk-yritykset voivat sitten myöskin saada aikaiseksi säästöjä polttoaineen kulutuksen vähenemisellä. Me arvioimme, että se on noin 25 000 euroa viiden vuoden ajalla. Mutta haluan kuitenkin sanoa selvästi, että meillä on selkeä näkemys liittyen näihin päästöihin. Ja kun puhun sidosryhmien kanssa, tiedän, että sanotaan, että vähennys on ma- mahdotonta. Kyllä se on totta tämän päivän näkökulmasta – katsottuna. Täytyy muistaa, miten paljon teknologia on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Ja me puhumme tässä vielä kolmesta kymmenestä vuodesta, tulevasta vuodesta. Jos meillä on selkeä näkemys ja jos me voimme kohdentaa näitä investointeja ja rohkaista toisiamme, niin kyllä tämä on saavutettavissa. Me ehdotamme myöskin renkaiden parannettua merkintää ja tässä myöskin esitetään strategista toimintasuunnitelmaa liittyen akkujen arvoketjuun Euroopassa. EUn akku allianssi, joka perustettiin viime vuonna, on jo osoittautunut menestyksekkääksi aloitteeksi ja mielelläni kerron teille yksityiskohtaisemmin tästä, jos teillä on lisäkysymyksiä. Nyt kun sähköauto ja ajoneuvojen käyttö vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö on kasvanut. Me olemme myöskin ehdottaneet sellaisia menetelmiä, että voidaan paremmin verrata eri polttoaineita ja niiden hintaa toisiinsa. Ja näin myöskin kansalaisten tietoisuus tästä lisää esimerkiksi polttoaineen hinta voidaan merkitä per 100 kilometriä ja siihen, siinä otetaan huomioon myöskin energiasisältö, mikä polttoaineella on koska nyt kaikki polttoaineet ja energiamuodot on ilmaistu eri tavoin eri kategorioissa ja näin kuluttajat eivät pysty niitä vertailemaan. No sitten äh, verkottunut, automatisoitunut liikkuvuus, mobiliteettipaketti numero kolme äh, on ottanut aloitteet äh, huomioon jo vuodelta 2016 liittyen tavoitteisiin. Tämä uusi esitys esittää kaiken kattavan EUn lähestymistavan liittyen autonomiseen liikkuvuuteen, ja näin pyritään saamaan aikaiseksi täysin automatisoitunut järjestelmä. Nyt on tarkoitus saada aikaiseksi yhteinen näkemys ja määritellä tukevat toimet teknologian käyttöön. Ja tässä myöskin jäsenvaltiot ja teollisuus voivat liikkua kohti korkeampaa verkottuneisuutta ja tähän liittyy esimerkiksi riittävä lainsäädännöllinen kehys, jota tarvitsemme EUn tasolla. Nyt me pyrimme luomaan EU-pohjaisen kehyksen liittyen autonomiseen liikkuvuuteen. Pyrimme myöskin vastaamaan sosiaalisiin ja eettisiin pohdintoihin ja haasteisiin. No, lista on melko pitkä. Ja meidän täytyy myöskin puuttua tähän EUn tasolla. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tarjota myöskin rahoitustukea tutkimukseen, innovaatioon ja investointeihin verkkojen Eurooppa-välineen kautta. Toivottavasti myöskin komissio ja teollisuus ovat tässä yhteistyössä. Liikkuvuuspaketti kolme sisältää myöskin kaksi ehdotusta, joiden tarkoituksena on saada aikaiseksi täysin digitaalinen ympäristö tietojen vaihdon osalta toimijoiden ja viranomaisten välillä me pyrimme saamaan aikaiseksi sellaisen digitaalisen tason, missä logistiikkajärjestelmä voisi toimia. Eli tämä on yksi askel kohti tätä näkemystä. No, asetus sähköisestä rahdin käytöstä, siis EFTI, tulee myöskin varmistamaan sen, että kaikki asiakirjat ja tieto vaihtuvat No, tehokkuuden kasvaminen, kun ajatellaan liikennevälineitä 2018-2040, on arvioitu noin 20-27 miljardin euron suuruiseksi. Ja tämä vastaa noin 75 tai 102 miljoonaa tuntia, jotka vuosittain säästetään. No sitten tuo EMSVE, tulee, sen avulla tullaan saamaan aikaiseksi erilaisia tietomalleja sellaisille laivoille, jotka tulevat EUn satamiin, niin näin voidaan poistaa, poistaa turhia toimia ja saadaan aikaiseksi multimodaalisia ratkaisuja. Nyt esimerkiksi operaattorit käyttävät noin 1-3 tuntia eri satamissa. Myöskin tietojen vaatimustasoa harmonisoidaan ja tässäkin voidaan aikaa säästää. Me emme halunneet mitään keskitettyä ratkaisua, vaan me pysymme tällaisessa jaetussa ympäristössä, mutta me varmistimme, että kaikki rajapinnat kun simuloida, e, e, saadaan ikään kuin tällainen simulaatio tästä keskitetystä ympäristöstä. Mutta kuitenkin tässä täytyy ottaa huomioon kansallinen ympäristö. Niiden täytyy kuitenkin noudattaa näitä yleisiä sääntöjä, jotka koskettavat kaikkia e, Euroopan unionin jäsenvaltioita. Näistä viimeinen asia, josta haluaisin puhua, ovat investoinnit ja infrastruktuuri. Selkeästi me emme voi käyttää turvallista, puhdasta, e, verkostoitunutta liikkuvuutta, ellei meillä ole kohdennettuja investointeja ja tässä tarkoituksena nyt tai ehdotetaan sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan toimeenpanna tämä transeurooppalainen ydinverkosto. Kyseessä on niin sanottu Smart TNT Regulation. Tässä pyritään yksinkertaistamaan lupien myöntämistä, rajat ylittäviä julkisia hankintoja ja tässä pyritään myöskin löytämään hallinnollista tehokkuutta. Tällainen lupa pitäisi myöntää kolmessa vuodessa tai kolmeksi vuodeksi. Myöskin kustannuksia pyritään vähentämään ja tässä on arvioitu, että säästöt ovat noin 5 miljardin luokkaa ja myöskin 2,7 miljoonaa tonnia CO2 voidaan tässä vähentää. Ja 17. toukokuuta tämä liikkuvuuspaketti saa 450 miljoonaa euroa rahoitusta verkkojen Eurooppa-välineiltä, jotta voidaan tukea eh, turvallista liikkuvuutta ja digitalisaatio, digitalisaatiota. Ja haluaisin puhua hiukan yksityiskohdista. Tämä tapahtuu kolmen pilarin kautta. Tämä on jo toimeenpanovaiheessa. Eh, Rahoitustavoite yksi on se, eli tässä on kyseessä 100 miljoonaa. Tässä keskitytään esimerkiksi raideliikenteen yhteentoimivuuteen, Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmään. Sitten toinen tavoite, rahoitustavoite, siinä budjetti on 200 miljoonaa, on se, että keskitytään turvalliseen infrastruktuuriin, innovaatioon ja uusiin teknologioihin ja pyritään keskittymään nimenomaan turvallisuuteen. Kolmas rahoitustavoite, jonka budjetti on 150 miljoonaa euroa siis yhteenrahoituksen osalta, keskittyy ITS-ään sitten tuohon jokien informaatiojärjestelmään RISSiin ja siihen, että pyritään kehittämään multimodaalisia logistisia alustoja. Arvoisat jäsenet, toivottavasti nyt annoin teille riittävästi materiaalia keskustelun pohjaksi. Haluaisin nyt päättää jälleen kerran siten, että että otetaan tässä kolme nollaa esiin, eli että meillä olisi nolla kuollutta äh, Euroopan teillä, äh, meillä olisi nolla päästöjä ja olisi myöskin nollan verran tätä hallinnon, lisä, hallinnon taakan lisääntymistä. Ja tämä on mahdollista 30 vuodessa, mutta jokainen askel tästä eteenpäin on tärkeä. Kiitos paljon. Merci. Kiitoksia kovasti Violetta tästä katsauksesta kohtaa, joka oli varsin kattava huomioiden monet toimet kolmannessa liikkuvuuspaketissa. Pitämättä puhetta puheenvuoronsa ensin herra kamp viiden minuutin ajaksi. Ja sen jälkeen ping-pong. Puheenjohtaja, monet kiitokset. Minä kiitän komission jäsentä, niin kuin eilen illallakin häntä kiitin, ja kiitän häntä siitä, että hän on esittely tämän kolmannen liikkuvuuspaketin. Aloitan yksinkertaisella kysymyksellä. Miksi ajattelette, että tämä mahdollisuus tällä kertaa tulisi olemaan menestyksekäs? Koska tässä toimitaan jäsenvaltioiden kanssa, meillä on jo konsensus jäsenvaltiolta, että he, he hyväksyvät tämän, että ei ole tuollainen keskitetty, vaan tuollainen verkostopohjainen ratkaisu. Me puhumme rajapinnoista, joihin, joita he pyrkivät etsimään jo itse, koska he näkevät, että se, että miten näitä hoidetaan nyt, nämä meriliikennejärjestelmät eivät ole riittäviä enää, joten mielestäni tämä on nyt oikea aika. No sitten toinen kysymykseni. Toimeenpano. Koko ehdotuksesta minä kaipaan toimeenpanoa. Kapotaasi, Siitähän me olemme toteuttamassa sitten nämä ajo- ja lepoajat. Tämä koko liikenneturvallisuuden kysymys, sehän hyötyy siitä, että kuljettajat ovat hyvin koulutettuja ja että kaikki myös pannaan toimeen ja että kaikkea noudatetaan. Milloin näytte toimia tällä alueella enemmän? Tähän tiedät, että tämä on käynnistetty ja täytäntöönpanossakin lainsäädännön osalta, eli kaikkien ammattikuljettajien täytyy vuoden per vuosi harjoittaa koulutusta. Se on jo toteutettu. Sitten toiseksi me käsittelemme myös nopeutta. nopeus on yksi niistä tekijöistä, joka on mukana infrastruktuurissa, missä keskitytään nyt kunnollisiin nopeusajoituksiin liittyen infrastruktuuriin ja sitten perustuen myös tähän kartoitukseen, joka nyt on tulossa, kun tiedetään, mitkä ovat mustat kohdat, puutteet infrastruktuurissa. Se on osa tekstiä jo. Toisaalta nopeus myös siinä mielessä, että tarvitaan koulutusta, tietoisuuden kehittämistä, käyttäytymisen muuttamista. Totta kai itseohjautuvat mekanismit ovat tärkeässä roolissa. Emme nyt käy kaikkia läpi, kun aika rientää, mutta varmasti siihen voidaan palata myöhemmin. Minä uskon kuitenkin, että kun tässä täytäntöönpanoa koulutusta ja itseohjautuvuutta työstetään, ne ovat kolme peruspilaria, jotka aina ovat meidän mielessämme parempaa valvontaa digitalisoinnin myötä, enemmän sitten myös investointia tähän. Sitten kolmas kysymys. Tällähän on reagoitukin näihin suunnitelmiin. Niitä pidetään jopa liian kunnianhimoisia. Mitä siihen sanotte? Mikä on ihmishengen hinta? No, but this, sorry, this gaat meer over the vervuiling. Niin, kysymys on kuitenkin enemmän saastumisesta, ei niinkään liikenneturvallisuudesta, saastumisesta, päästöjen vähentämisestä. Tiedättekö mikä on aika varhaisen kuoleman hinta tai vammautuminen 400, siis 400 000 ennenkäistä kuolemaa, 130 miljardia per vuosi, ilman että mietitäänkään tragedioita perheessä. Meillä on rikas yhteiskunta, edistysmielinen, innovaatiovetoinen teollisuus, niin kyllä se onnistuu. Eh, Mihin te sitten perustatte sen, kun sanotte, että me, me ylipäätään voimme voittaa kilpailun itseohjautuvista ajoneuvoista, koska kiinalaiset merkitys on pitemmällä? We have a clear vision that by 2030 we... mennessä halutaan itseohjautuvuutta, liikkuvuutta täysimittaisesti täytäntöön pantuna, eli kuljetaan edelleen vastuussa ajoneuvosta, edelleen vastuussa siis myös kuljetuksen keskeyttämisestä, mutta meillä on ajoneuvosta ajoneuvoon ja ajoneuvosta infrastruktuuriin ja sitä järjestelmiä olemassa. Siksi, että jos nyt uskon, että voidaan tätä vetää eteenpäin maan mittakaavassa, koska me olemme jo koehankkeisiin keskittymässä, rajat ylittävässä yhteydessä, ratkaisten näitä ongelmia, mutta MRKssa on esitetty myös ihan muodollista rakennetta, kuten on rautateille ja meriliikenteessäkin, niin että yhdessä alan kanssa, päättäjien kanssa panna päät yhteen ja sitten mietitään, mitä innovaatioita tarvitaan, jotta voidaan olla edelläkävijänä maailman mittakaavassa. Vielä yksi kysymys. Akut. Miksi uskotte, että Eurooppa voi selviytyä tästä? Kiinalaiset merkasta ovat paljon pidemmällä. Nämä akut ovat erilaisia. Me emme investoi ollenkaan tämän sukupolven akkuihin vaan aiomme siirtyä uuden sukupolven akkuihin. Puhtaampia, kierrätettäviä ja kaksikäyttöakkuja varastointiin siis, mutta myös energian tuotantoon. Niitä ei nyt vielä ole olemassa tänä päivänä. Me pyrimme rohkaisemaan myös tutkijoita. Me olemme jo käynnistäneet 10 miljoonan euron verran tukea, jotta voidaan saada ensimmäinen aalto innovaatioita aikaan. Me olemme kehottaneet myös heitä hyödyntämään uusia materiaaleja niin, että sellaista kemiaa, johon meillä on varaa, ei litiumia eikä muita aineita, joita nyt tarvitaan. Eli me haluamme, että tutkijat auttavat meitä kehittämään akkuja, jotka ovat kestäviä. Ja ajatellen myös meidän riippumattomuutamme. Kiitoksia kovasti, herra Kamp sit, ja komission jäsen. Ja nyt herra Erttu, olkaa hyvä. Kiitos. Tervetuloa myös minulta, minun ryhmältäni. Kiitos tästä ehdotuksesta, oleva komission jäsen. Eilen täysistunnossa jo totesin, että tämä on kaiken kaikkiaan hyvä ehdotus, joka on suuntautunut tulevaisuuteen. Te puhuitte paljon myös liikenneturvallisuudesta, että ei tule kuolematapauksia tieliikenteessä. Olen tässä samaa mieltä teidän kanssanne tästä. Viime vuosina voit, voit osoittaa, että on todellakin tapahtumassa paljon nimenomaan eh, tieliikenneturvallisessa, mutta haluaisin sitä yhden kysymyksen, joka ei varsinaisesti liity suoraan tähän pakettiin, vaan huomisen äänestykseen tai äänestykseen itse asiassa torstaina eh, automaattisesta eh, liikkuvuudesta. Tällä talossa valitsee laaja yksimielisyys siitä, että meidän täytyy tehdä jotakin, että me emme voi vain näitä taloudellisia vahinkoja, jotka ovat miljoonien, miljardien suuruisia, jotka aiheutuvat ajopiirtureiden manipuloinnista, vaan että meidän pitää myöskin liikenneturvallisuutta ajatellen, ajatellen päästöjä, myöskin saada, täytyy pyrkiä samaan aikaan myönteinen vaikutus nyt komission taholta. Emme ole kuitenkaan kuulleet tästä asiasta yhtään mitään. Siellä valitsee täysi hiljaisuus, emme tiedä mikä tilanne on. Ja tämä asia tuli meidän lävitse parlamentissa suurella enemmistöllä torstaina. Mitä liikenneasioita vastaava komission jäsen sanoo tähän, milloin voin odottaa jotakin, koska teillähän on määräaika, joka pitää täyttää. This is not part of... Ei tämä ole osa liikkuvuuspakettia, mutta yritän nyt kuitenkin vastata mahdollisimman kattavasti täällä. Ensinnäkin toivon, että kai muistatte, että ihan muutama päivä sitten lainsäädäntö tuli voimaan, niin että jäsenvaltiot joutuvat nyt sitten saattamaan tämän osaksi kansallista lainsäädäntöä toukokuun mennessä. 2017 annettiin aikaa, että tämä sitten hyväksyttäisiin kansallisestikin. On aika hankalaa nyt ruveta uutta ehdotusta tekemään. Mikä säädös? I thought that that's what you asked me. Petoksista kysyi, vai eikö? Oh, maybe I misunderstood. Ai, ymmärsin väärin ehkä. Frauds, but yes. there is no regulation exist. Ei sitä varten ole olemassa mitään säädöstä, siksi tämä oli hiukan sakaittavaa. Part of uh, the directive on... Tämä oli kuitenkin osa tiekelpoisuus ehdotusta. Ja muodollisesti se piti saada osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. toukokuuta mennessä. Tämä on eri asia. Siinä oli kysymys siitä tässä tieliikennekelpoisuuspaketissa, että tulevaisuudessa kilometrimäärät merkitään, siis kilometrimäärät eh, kirjataan. Minun puhun siitä, että, että loisimme kansallisia tietopankkeja, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Ja tämä, näiden kautta voidaan estää eurometrien äh, äh, manipulointi. Kaikki on osa tätä. Eli nyt on tarkoitus seuraavassa vaiheessa 2020 mennessä pyrimme seuraamaan, mitä vaikutusta tällä lainsäädännöllä on. Ja sitten yhdessä parlamentin kanssa varmasti voimme käyttää parlamentin koehankkeitakin hyväksi niin, että voitaisiin sitten eritellä ja laatia yksityiskohtaisempia analyysiä, vaikutusten arviointilaatia ja sitten tarpeen uusi ehdotuskin tehdä, Mutta nyt tässä vaiheessa emme aio mitään uutta ehdottaa. From... Siis se merkitsee sitä, että komissiolta ei voida odottaa toimia. Commission... Kuten totesin, komissio on nyt seurantavaiheessa, katsoo mitä vaikutuksia tällä katsastus ehdotuksella on, mitä tuloksia saadaan siitä. Ja se huomioitiin myös meidän tapaamisissamme siis jäsenvaltioiden kanssa, kun tietoa vaihtetta. Tämä on kyllä todella suuri pettymys. Tämä on ihan muuta kuin mitä parlamentti odottaa komissiolta. Meillä on lukuisia tällaisia asioita, joissa komissio odottaa ja on sitä ja tätä, ja tämä ei merkitse yhtään mitään ratkaisu On täysin selvä, ehdotus on tehty, miksi Belgiassa, ja on aivan turha sanoa, että tämä ei suoraan liittyisi tähän tieliikennekelpoisuuspakettiin. Yksi neuvo. Jos käytetään mitä tahansa järjestelmä, mainitsemanakin järjestelmä Belgiassa, ja on joitakin muitakin ratkaisuja olemassa ja syntymässä, niin kaikki jäsenvaltiot on pyritty käyttämään. Tämä ei riitä Olemme nyt vuosia odottaneet äh, ja nähneet, että jäsenvaltiolla ei ole mitään motivaatiota toimia. Nyt tarvitaan toimia. Ja toiminta voi lähteä liikkeelle vain Euroopan komissiosta. Ja te sanoitte juuri, että komissio haluaa toimia seuraavan 12 vuoden aikana, joten minun aikani loppuu nyt, mutta kuitenkin kysyisin vielä tästä akkuteollisuuskysymyksestä. Tervehdin komission ehdotusta, kun on kysymys äh, teollisesta lähestymistavasta, mutta minusta, äh, siis sanoisin tämän mietin näissä, mutta haluan kuitenkin tietää enemmän yksityiskohdista, minkä tyyppisiä konkreettisia toimia Euroopan unioni aikoo tehdä tässä, ja mitä tämä merkitsee, että kun nyt on kysymys tästä toista sukupolvesta, asiantuntijat sanovat, että jos haluatte investoida tai tähän uuteen sukupolveen, silloin täytyy tietää, että olemassa olevaa teknologiaa, joka liittyy näihin litium-ionipattereihin. Haluamme sen sivuttaa, Haluamme halua hyödyntää nykytekniikkaa, eli kehotamme todellakin, että tutkijat menisivät pidemmälle, kuten totesin aiemmin, me emme halua litium-perusteisia akkuja, haluamme uusia aineita, materiaaleja, kemiaa, eli parempia akkuja. Ehkä varmasti tiedätte, että tässä on vahva akkuallianssi nyt syntynyt, siellä on valtava määrä sidosryhmiä lyöttäytynyt yhteen, ja kuten totesin aiemmin, ja 10 miljoonaa annettiin myös näin tarkoitukseen, mutta siellä on vielä kuusi erilaista rahoituslähdettä akkuja varten olemassa, riippuen tuotteen luonteesta. Esimerkiksi voidaan investoida Junckerin suunnitelman pohjalta sitten fiksu erikoistuminen, horisontti 2020, Innofen hankkeet, ja yhteistä intressiä ajavat hankkeet ja niin edelleen. Kaikissa näissä akkujakin pyritään huomioidaan. Merci beaucoup, Madame Bush. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Robert Zille muistuttaisin, että tämä liittyy kolmanteen liikkuvuuspakettiin. Välttäkää nyt ottamatta esille aiheita, joista ei ole tarkoituskaan puhua. Robert Zille, olkaa hyvä. Kiitos Karima ja kiitoksia komission jäsen tämän paketin esittelemisestä. Kaikki täällä varmasti enemmän tai vähemmän odottivat tätä tulosta tästä paketista. No, miksi tämä tapahtuu siis 2018 eikä 2017 alussa, koska toinen paketti oli 2016? Tiedän, että, että voi vaikuttaa kaikkiin komission päätöksiin. Mutta ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja aina sanoivat, että nyt lainsäädäntöä vähennetään, mutta nyt sitten komission ja parlamentin vaalikauden lopuksi me sitten teemme tällaista ratkaisevan tärkeää lainsäädäntöä liikenteen kohdalla. Voisitteko hiukan puhua tästä? No, mille tämä on helppoa tai mille tehdä suunnitelmia vuodelle 2050, koska me emme sitten ole tuloksista vastuussa. <laughs> so, but, but could... Niin, ymmärrän kyllä, että tämä poliittinen kysymys. No mitä te nyt odotatte? Tässä neuvosto ei ole liikkinyt, liikkunut mihinkään suuntaan liittyen tuohon kakkospakettiin, siitä ei edes puhuta. Uh, tämä poliittinen kysymys, yritän vastata mahdollisimman hyvin. Niin kuin tiedätte, joka vuosi meillä on ollut eri painopiste. Ensin keskityimme ilmaliikenteen strategiaan. Esittelimme tämän strategian nyt, kun se on toteutettu me joka kuukauden, parin kuukauden välein esitämme lisää asioita, jotka liittyvät siihen elementtiin, jotka pannaan toimeen tähän samaan strategiaan. Sitten tuli neljäs paketti, joka vei paljon energiaa. Sen lävitse vieminen, olimme ylpeitä yhteistyöstä teidän kanssamme teidän kanssanne, että saimme se vietyä lävitse. Nyt kaikkien toimipanossäädökset ja muut on toteutettu, saatu aikaan. Sitten seuraava vuosi koski merenkulkua. Oli paljon tehtävää. Meidän piti saada kaikki jäsenvaltiot harjoittamaan yhteistyötä. Tulokset ovat näkyviä. Me onnistuimme saamaan aikaan lähes historiallisen sopimuksen IMO-tasolla, mutta se ei tapahtunut yhdessä yössä. Sen takana oli paljon työtä ja olen iloinen siitä, miten merenkulku tässä on nyt päässyt etenemään. Puhumme tästä single window-kysymyksestä, joka, on, joka on nousemassa esille myöskin näistä e-asiakirjoista pitemmälle kuin pelkästään merenkulkuun, koska kaikkia liikennemuotoja. Ja sitten tuli seuraava aihe. Tietysti voitaisiin sanoa, että voitaisiin toimia eri jaksoissa, mutta näin tämä on kehittynyt. Ja minun täytyy todeta, että ensimmäisenä vuotena minä keskityin siihen, että tois, sain aikaan tällaisia ekojärjestelmiä, koska ne eivät ole mitään komission päätöksiä, ne ovat sellaisia ehdotuksia, jotka tulevat myöskin sidosryhmistä, sidosryhmiltä, joten me pyrimme käyttämään erilaisia osallistavia mallia, niitä saatiin hyvää panosta. Voitte katsoa, miten te näette nämä prioriteetit, näitä tämä eteni. No sitten kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa ja monivuotista rahoituskehystä seuraavan seitsemän vuoden osalta, niin tässähän monia asioita, jotka ovat rohkaisevia jäsenvaltioita. Tässä sitten myöskin esiteltiin tieliikenneturvallisuus, ja infrastruktuurihan on tärkeää tässä. Eikö tässä ole hiukan ristiriitaisuuksia, kun ajatellaan infrastruktuuria, kun tässä kuitenkin pyritään turvallisuutta parantamaan seitsemän vuoden aikana? Aivan pikainen vastaus. Brexit ei tapahdu niin, että siitä ei seuraisi mitään. Ja tämä on asia, joka täytyy myöskin ottaa laskelmissa huomioon, jos jäsenvaltiot ovat valmiita maksamaan enemmän Euroopan budjettiin. Me olemme totta kai erittäin valmiita mukauttamaan kaiken takaisin entiselle tasolle tai jopa lisätään, lisäämään rahoitusta, mutta niin kuin sanottu, olen iloinen siitä 30,6 e, miljardia euroa liikenteelle on paljon enemmän kuin koskaan on ollut. Se on e, ryhmitetty ja siinä on myöskin mukana tällaisia kannustavia välineitä, myöskin kohesion rahoituksessa, myöskin verkkojen Euroopan yhteydessä me olemme saaneet niihinkin entiset samat summat kuin aiemmin, enemmän kuin mikään muu sektori. Joten näissä olosuhteissa minä olen iloinen tästä, mutta jos olisi myönteisemmät olosuhteet, olisimme voineet toivoa saavamme enemmän. Viimeinen kysymys liittyy liittyen akkuihin ja tähän kehykseen, josta puhuitte, ja myöskin tuohon autonomiseen ajamiseen. Onko tämä teknologisesti neutraali, koska me kävimme tuolla piilaaksossa, me näimme, että yli 40 yritystä äh, työstää tätä itseohjautuvaa ajamista. Konseptit ovat hyvin erilaisia, eli Googlessa kuljettaja ei ole ollenkaan tässä mukana. Ja tässä ehdotuksessa ne kuljettaja olisi kuitenkin vastuussa Joten tämä hiukan nyt hämää minua. Eli akku ja tämä autonominen ajaminen, näitä kehitellään. Me kuitenkin olemme tekemässä kehi, kehyksiä täällä Euroopassa liittyen tulevaan tutkimukseen ja kehitykseen. Nyt on monia ratkaisuja, jotka ovat nousemassa esille kautta maailman. EU on nimittämässä erityishenkilön, joka siirtyy Geneveen ja auttaa YK-pohjaisella to, yhteydessä toimimaan maailmanlaajuisesti itseohjautuvan äh, liikkuvuuden kysymyksissä. Tämä on asia, joka nyt on kolmen vuoden ajan ollut esillä. Äh, tänä vuonna kannanvaltaisesti ei järjestä tätä DG7, G7-liikennetapaamista, mutta seuraavalla kierroksella tämä varmastikin tulee olemaan esillä. Eurooppa on päättänyt osallistua neljällä elementillä, neljällä askeleella – välineet, jotka ovat verkottuneita ja to, voivat toimia yhtenäisesti, eli välineet, jotka voivat ainoastaan saada tietoa toisiltaan ja myöskin infrastruktuurista, ja, ja jotka voivat sopeuttaa reaktionsa tämän mukaisesti tai välittää viestin kuljettajalle CITSn kautta ennen kaikkea. Sitten kolmas vaihe on automatisoitunut ajaminen. Se merkitsee sitä, että kaikki toimet ovat pitkälti automatisoituja ajoneuvossa. Tämä voi toimia siis automaattisella tavalla, mutta edelleenkin kuljettaja on vastuussa. Mutta tämä on mahdollista vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä kaikki eurooppalaiset valmistajat ovat mukana tässä yhteisessä ponnistelussa tämän tyyppisen teknologian kehittämiseksi. Vasta siinä vaiheessa voimme siirtyä siihen vaiheeseen, jossa valmistaudutaan täysin itseohjautuviin ajoneuvoihin, mikä merkitsee sitä, että ei ole enää mitään ohjauspyörää, pyörää ei ole ajajaa, mutta silloin pitää käsitellä aivan erilaisia asioita koska kysymys on siitä, kuka on vastuussa. Meillä on olemassa tiettyjä pilottikokeita itseohjautuvan autonomisen liikkuvuuden osalta Tanskassa ja myöskin Ranskassa on ensimmäisiä kokeiluja. Meillä on mukana myöskin tällaisia rajat hankkeita, joissa on mukana Saksa, Luxemburg, Ranska, Itävalta, Unkari, Belgia, Hollanti. Nämä tulevat edelleenkin ähm, antamaan näistä tulee samaa lisätietoa toimittajille. Mutta niin kuin sanottu, me toimi, meillä on hyvin hallittu lähestymistapa, joka on askel, askel tai tänne eikä markkintapohjainen. Kiitos herra Telitska. Viisi minuuttia teilläkin. Madam Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kolme lyhyttä kysymystä, todennäköisesti kolme lyhyttä vastausta täytäntöönpanosta. Kun nyt katsotaan viranomaisia, niin ehkä tässä olisi keinoja hoitaa jotkut täytäntöpanoasiat, ei markkinoista käsien, niin että tämä viranomaisten parissakin menisi paremmin läpi. No, no Tran. Ei, Tran viranomaiset siis, ei rautatie esimerkiksi. No, meillä on jo virastoja meriliikenteelle, meillä on rautatie- ja ilmailuvirasto. Ja esimerkiksi tässä rautatievirastossa siinä myöskin eh, tarkastellaan liikennettä muuten. On hienoa, että meillä on se, että tarvitaanko tieliikennevirasto, niin se on toinen kysymys, mutta tällä hetkellä eh, tärkeimmät kysymykset, joihin halusimme puuttua, niin onnistui tämän eh, viraston kautta. Uskon kyllä, kun että tässä on päällekkäisyyttäkin ja yhteyksiä. Ehkä olisi hyvä, että olisi laajempi virasto ehkä kolmas liikkuvuuspaketti olisi hyvä kohta. Ja sitten toiseksi tästä virtaviivastamisesta. Kyllä se minulle sopii, voin siinä tukea teitä, mutta miten se onnistuu, jos periaatteessa luvat ovat jäsenvaltioiden toimivallassa Miten noin oikeudellisesti pääsette siihen, että jäsenvaltiot sitten noudattavat tätä ehdotustanne? No, virtaviimastaminen keskittyy siihen, että käytetään samoja kriteerejä kaikkien rahoitusvälineiden kohdalla, jotka tukevat liikennettä. Ja me olemme menossa tähän suuntaan oikein askelin. Ja tämä otetaan Invest EU:ssa mukaan ja myöskin verkkojen Euroopan välineprosesseissa se on mukana ja myöskin kun teemme työtä kohesiomaiden kanssa. Ja me katsoa, että miten me saisimme mukaan sen tuohon kohesio osioon, joka ei ole verkkojen Euroopan välineen alaisuudessa. Tämä on suuri haaste, mutta on hyväksytty, että nämä kriteerit, eli turvallinen, puhdas, kestävä, mukaan ottava ja digitaalinen, niin tämä pitäisi onnistua. Mutta jotkut asiat kuuluvat myös rakentamiseen ja muihin kysymyksiin, että tässä olisi nyt hyvä tilaisuus olisi ehkä voitu mennä pidemmälle myös näitä rahoituskriteerejä painostettu jäsenvaltioita, että lainsäädäntö muutetaan, mutta ehkä siitä sitten voidaan puhua myöhemmin. Nolla saasteet. Minä uskon, että vielä miljoonia miljardia autoja edelleen, vaikka 2050 60kin, anteeksi nyt vain, en, eikö se nyt poliittinen kliseekin vähän, miten me hoitaa niin, että ihmiset kun on vanhoja autoja, niin miten ne sitten hoidetaan? En luvannut sitä, että että, pollution, että päästäisiin nollaan. No kyllä tämä nolla päästö, niin se on kyllä hyvä näkymä. Visio, joo, kiva, mutta entä se miljoonat autot ja muut ajoneuvot, jotka nyt ovat markkinoilla? Me puhumme kolme, 30 vuodesta eteenpäin. Kuinka monet näistä vanhoista ajoneuvoista ovat käytössä vielä? Aika lailla uskoo komission jäsen. Voisitteko sanoa, no komission jäsenen, oletteko teknologian neutraali? Me pyrimme olemaan mahdollisimman teknologianeutraali. Eikö tässä sähköä vähän liotella? Sähköä. Me puhumme vaihtoehtoista infrastruktuurista koko ajan. Ja me annamme jäsenvaltiolle mahdollisuuden suunnitella itse. Eh, eh, heidän täytyy toimia ja sitten me suunnittelemme tämän kautta. Kiitos, että ensi vuonna jo akkulaitos Tsekin tasavaltaan pystytetään nanoteknologiaa hyödyntäen. Äh, olen kuullut en ainoastaan Tsekin tasavallasta, vaan myöskin joistakin uusista. Uh, no ei Tsekin tasavalta sivuun, ei siitä nyt ole kyse. En tiedä, oletteko kuullut, minä nyt vajan takaa sitä, että pärjäänkö paremmin, olisi enemmän tietoisuutta verkoista, että mitä on ja missäkin, koska paljon on vireillä. Ja joskus täytyy sanoa, että kun olen komission ja kanssa puhunut, eivät ole yhtään tietoisia. Ehkä tässä olisi sijaa puuttua. Me voisimme aina viestiä paremmin. Sitten lopuksi vielä, siis niin kuin, millainen liikkuvuuspaketti tulee, jossa on myös liputus mukana? No, tällä hetkellä meillä on yksi multimodaalisuusvuosi edessämme tässä. Monet kokoukset ovat sellaisia, että pyrimme nyt ymmärtämään, että mikä poittuu, niin, että saamme täysin integroidun logistiikan tähän mukaan. No ihan nopeasti vielä yksi. Ehdotatte poliittisia toimenpiteitä, että pitäisi pystyä rahoittamaankin se. Kysyisin. Onko komissio niin, että joka alalla, joka ohjelmassa arvioi perusteellisesti, mitä on saavutettu, ja sitten budjettiertukset siihen perustuisivat vai ei? Teimme parhaamme. Siis ei vai? Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Aika ainakin noudatettiin. En tiennyt, että liberaaleista on tullut populisteja. Kommenttia ilman mikrofonia. No, no, no, no, no. Ei, ei, ei. Ei nyt ole aika sille. Jos tehdään ehdotus, niin pitää perustaa sitten arviointiin. No, ei tätä ei nyt ah, keskustelua avata. Herra Dalunde, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen, että tässä käytetään aikaa vastatakseni näihin kysymyksiin. Minulla on kaksi. Investoinnit fyysiseen infrastruktuuriin, joka edistää turvallisuutta, on tärkeää, mutta meillä on paljon ongelmia sellaisten onnettomuuksien kanssa, jotka johtuvat alkoholista, eli nämä alkolukot, eikö niitä pitäisi jossain vaiheessa saada kaikkiin ajoneuvoihin? Kysymysmerkki. Tämä on ollut keskustelu, jota on käyty. Komissio tässä paketissa on esitellyt standardit, niin että ne, jotka haluavat käyttää tällaisia lukkoja, joilla voidaan mitata alkoholin tai huumeiden käyttö. Tämä on siis standardi, mutta me emme ole kuitenkaan liittyneet siihen, että tämä olisi, olisi pakollista panna tämä toimeen näiden erilaisten koelaitteiden käyttäminen. Thank you. Selvä, kiitos. Sitten toinen liittyy näihin hiilidioksiditavoitteisiin. Meidän täytyy teollisuudelle antaa selvät merkit ja myöskin toimijoille ja valmistajille niin, että heillä on hyvä etenemissuunnitelma, te tietävät säännöt ja voivat sitten investoida vastaavasti. Me tarvitsemme selkeän päivämäärän fossiilisten polttoaineiden myynnin päätökselle koska esimerkiksi rekkaa käytetään kauan ja ei ole sitten käyttäjälle hyvä, että hän havaitsee, että hän voi käyttää sitä muutaman vuoden kuluttua. Eli, eli tämän komission pitäisi sitten ehkä olla viimeinen, joka näitä tarjoaa markkinoille. But, but, but doesn't... Aikaraja ei ole. No se, että on tavoitteita päästöille, mutta että ei sanota, että minkä vuoden pitäisi olla sitten se viimeinen päivä, että tällaisia, että tällaisia sitten näitä ajoneuvoja myydä, eikö se ole väärä viestin teollisuudelle? Uh, Minusta tämä on asia, jota voidaan tutkia, miten tätä kysymystä voidaan käsitellä, palaan asiaan myöhemmin. Okay, I have some more time, it seems. No minulla on nähtävästi vielä enemmän aikaa. Tässä on vielä yksi kysymys, joka ei ehkä liity tähän aiheeseen, mutta tämä kiinnostaa tästä huolimatta. Monet ihmiset tällä hetkellä pohtivat lentojen kasvavia, lentokoneiden kasvavia päästöjä ja haluavat käyttää junia rajat ylittäviin matkoihin, mutta kuitenkin heillä on vaikeuksia tietää esimerkiksi, että mitkä operaattorit toimivat missäkin ja on vaikeuksia näitä matkoja buukata eikö olisi hyvä, että jos olisi tällainen kaiken kattava järjestelmä, jota kaikki käyttävät niin, että joku, joka haluaa matkustaa e- esimerkiksi Berliinistä Madridiin, voisi mennä yhdelle sivustolle ja sitten siellä tuon koko matkan varata – eikä meidän pitäisi pakottaa toimijat tekemään tällaista yhteistyötä. Tämä on asia, joka liittyy tiedonvaihtoon, sääntöihin ja tietokerrostumiin. Olen maininnut aiemmin jo sen, että ensimmäisen puolivuoden aikana olemme pyrkineet samaan aikaan arkkitehtuuri, joka liittyy liikenteen digitalistumiseen, jossa on infrastruktuurikerros, tietokerros, sovelluskerros ja palvelukerros meidän katsoa, mitkä ovat puuttuvat yhteydet ja saadaan tämä täysin integroitu lippujen eh, kirjoitusjärjestelmä ja logistinen järjestelmä. Nyt tällä hetkellä miksi logistinen järjestelmä, jos olemme ottaneet käyttöön näitä e-asiakirjoja, jotka mahdollistavat eh, käytön kaikissa liikennemuodoissa. Toivon, että ensi vuoden alussa meillä on riittävästi tietoa niin, että voimme alkaa eh, ja käsittelyyn ja voimme raportoida siitä, mitä tarvitaan siihen, että saadaan täysin integroitu lippujen kirjoittamisjärjestelmä. Kiitos, herra Rander, Rova Kyllönen, olkaa hyvä viisi minuuttia. Ping pong. Thank you, Madam Chair. Thanks to... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen kolmannen liikkuvuuspaketin esittelystä. Ensimmäinen kysymys. Turvallinen liikkuvuus ja totta kai myös yhteydet ympäristön näkökulmasta tarkastellen. Kuten totesitte, yli 25 000 ihmisiä kuolee liikenteessä. Paljon suurempi ongelma on puolestaan saastuminen. Varsinkin typenoksidit ja hiilidioksidi yli puoli miljoonaa ihmistä joka vuosi, muun muassa 2014 muun muassa, kun kävin läpi näitä taulukoita. Eikö se olisi vielä parempi, jos sama juttu hoidettaisiin myös ympäristö- ja ilmastoasiassa? Eli nolla kuolemat tässäkin tapauksessa se olisi ehkä vielä vaikuttavampaa koko Euroopassa, kun näitä asioita selvittää. No ennenaikaiset kuolemat, joita tulee saastumisesta, niin ne eivät liity ainoastaan liikenteeseen, joten tämä 500 000 nyt ei ehkä ole oikea luku, mutta se mitä voisimme tehdä on se, että pyrkisimme saamaan tuon liikenteen osuuden lähelle nollaa, eli nyt se on noin 20 prosenttia, ja se, miten nyt ennuste osoittaa, että me kasvamme vuoteen 2050 asti, eli henkilöliikenne kasvaa esimerkiksi 40 prosentilla, meidän täytyy ryhtyä dramaattisiin muutoksiin. No se, mitä nyt voin tässä sanoa, että me olemme pyrkineet varmistamaan että nämä eri liikennemuodot myöskin vaikuttavat tähän. Ensin tämä globaali sopimus liittyen lentoliikenteeseen, sitten meriliikenteeseen. Nämä ovat kaksi maailmanlaajuista alaa. Ja sitten äh, vaihtoehtoisen infrastruktuurin tukeminen. Äh, pyrimme tässä äh, ikään kuin olemaan mukana tässä uudenlaisten ajoneuvojen käytössä, mutta nyt sitten julkinen liikenne on tässä tärkeää. Eli tässä nyt todellakin äh, raideliikenne on äärimmäisen tärkeä. Investoinnista suurin osa menee nyt siihen, että saadaan rajat ylittäviä äh, yhteenliittymiä nimenomaan rautatieliikenteessä. Me toivomme, että sitä, että verkottuminen paranee, niin raideliikennekin tässä etenee ja onnistuu, koska näin ei vielä ole tapahtunut. Jos se ei ole täysin verkottunut, niin sitten se ei toimi. Joten tässä nyt me yritämme vielä kerran. Me pyrimme todellakin tätä tilannetta parantamaan. Toisaalta olemme nähneet, että uudet, uusia liiketoimintamalleja tulee esille. Tästä syystä me investoimme esimerkiksi logistiikkaan ja sellaisiin toimiin, missä kaikkia näitä malleja voidaan käyttää eri tavoin ja myöskin kaupungeissa niin, että voidaan näitä multimodaalisia ratkaisuja tukea, sitä, että käytetään esimerkiksi junaa tai jotakin muuta julkista kulkuneuvoa, ja sitten käytetään tuota yhteisöliikennettä niin, että päästään loppuun asti, joten voin kuvitella, että kaikki nämä ratkaisut jotenkin nyt saadaan yhteen ja 2030 vuoteen mennessä näemme edistysaskeleita ja sitten meillä on vielä 20 vuotta aikaa päästä siihen nollapäästöön. päästöön uskon teknologiaan, mutta myöskin siihen, että me tulemme tietoisemmaksi tästä asiasta. Me näemme, että se, että investoidaan sellaisiin ajoneuvoihin, jotka ovat vähäpäästöisiä tai puhtaita, on kasvanut ja hinnat ovat laskeneet ja on tarjolla erilaisia malleja. No, tämä vaikuttaa tietysti tähän päästöongelmaan, ei niinkään näihin ruuhkiin yksi pika juttu. Tukeeko komissio todella innovatiivisia pk-yrityksiä, jotta luodaan alustoja uusine palveluineen. No, tämä on yksi strategisista orientaatioista ja Suomi todellakin pyrkii tätä konseptia edistämään. No nyt yhdessä parlamentin kanssa me todella investoimme näihin vihreisiin startup-yrityksiin. Ensimmäinen yhteinen tapahtuma puheenjohtaja Karima Dellin johdolla oli sellainen, että me saimme paljon palautetta. Me emme voineet kaikkia, kaikkia kiinnostuneita ottaa mukaan. Me keskitymme kokonaisen päivän tähän. Yli 80 yritystä kaikkialta Euroopasta tuli kertomaan yritysideoista. Meillä oli 12 tiimiä, käsiteltiin kaupunkiliikennettä ja niin poispäin. Ja me tulemme jatkossakin tätä järjestämään. Eli ensimmäinen päivä keskittyy näihin uusyrityksiin. Ja kun ajatellaan tätä Invest EU, tätä Junckerin suunnitelmaa ja sitä nimeä, jonka alla nyt tehdään työtä, keskittyy todellakin näihin PK startup-yrityksiin. Ja pyrimme tekemään näin myöskin liikenteen näkökulmasta, mutta toivon, että autatte meitä, jota voimme varmistaa, että tämä menee kaikkien jäsenvaltioiden taholle, että eivät ainoastaan muutamat harvat jäsenvaltiot näitä mahdollisuuksia käytä. Kiitoksia sitten, olkaa hyvä. Seuraava. grazie, ringrazio collega Lundgren. Kiitos Lundgrenille, että sai mahdollisuuden puhua, kun vaikka en olekaan koordinaattori. No niin, esittelitte pakettia, joka on todella innostavaa, kun ajatellaan tavoitteita, kuolonuhrita nolla, päästöjä nolla, vähemmän hallintorasitetta. Varmasti kaikki menee siihen suuntaan, mitä kansalaisetkin toivovat, jos varsinkin ajatellaan hallintorasitetta. No mitä tulee sitten nolla saasteita, niin komissio on siirtymässä kohti sähköistä liikkuvuutta. Täällä todettiin jo, että täällä kehitellään akkuja, mutta Minusta se ei kuitenkaan riitä, että vain korvataan autokanta sähköisillä autoilla, koska perusongelmia on muun muassa ruuhka. Elinkelpoisuus kaupungissa ei niinkään liity päästöihin, vaan että autojen määrä on niin suuri. Milloin komissio puuttuisi nimenomaan julkisen liikenteen kaupungeissa niin, että voitaisiin jotenkin autokantaa supistaa Euroopan kaupungeissa. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Tehän tiedätte, että kaupunkitaso kuuluu läheisyysperiaatteen piiriin, eikä komissio ole mukana puuttumassa asioihin kaupunkien tasolla, mutta kun me kuitenkin pyrimme saatamaan kaupungit yhteen, että ne vaihtavat tietoa hyvistä käytänteistä ja niin kuin tiedätte, me olemme keskittyneet Sampin ja Sivitasen kautta kaupunkisuunnitteluun. Ennen kaikkea suunnittelemme älykkäämmin, että liikkuvuustarpeet sisällytetään kaupunkisuunnitteluun niin, että voidaan vähentää liikkuvuutta. Olemme myöskin rohkaisemassa julkista liikennettä, niin että olemme pyrkintämään lisää rahoitusvälineitä, niitä kaupungit voivat siirtyä saastuttavista ratkaisusta vähemmän tai saastuttaviin tai täysin saasteettomiin ratkaisuihin, ja tämä näyttää toimivan hyvin. Olemme saaneet hyviä reaktioita yli 60 kaupungista, jotka ovat käyttäneet tätä rahoitusvälinettä, ja näitä tulee olemaan lisää tulevaisuudessa. Me pyrimme siis auttamaan kaupunkia niin pitkälle kuin mahdollista. Meillä on myös sellaisia palkintoja, joita annetaan kestävistä ratkaisuista kaupungeissa. Ja toivonkin, että tämä nyt tulee sitten näkyvään myöskin kohesiomaissa seuraavalla rahoituskaudella tällaisena avainsuuntautuna, koska vapautuminen hiilestä, digitaalistuminen, turvallisuus ovat niitä kriteerejä, jotka ovat liikenteen osalta tärkeitä myöskin paikallisella tasolla. <clears throat> Niin, kiitos vastauksesta. Ja sitten keskustelu, joka liittyy tekniseen täytäntöönpanoon. Puhuitte velvollisuudesta tai niin halusta tehdä tämä velvoittavaksi myös tieliikenteessä turvallisuuskysymyksissä. Totta kai meillä on passiivisesti aktiivista turvallisuutta. Meillä on ottava itse ajoneuvoon liittyen jos puhutaan nimenomaan joistakin tapauksista, yksittäisistä tapauksista, joita ikävä kyllä on aika usein myös, että autoon unohdetaan vauva tai pieni lapsi ja he menettävät henkensä siinä, ei pelkästään Italiassa uskoisin, että muuallakin näin on käynyt. Jos ajatellaan patentteja sellaisten laitteiden kohdalla, jotta voitaisiin päästä eroon näistä onnettomuuksista? Voitaisiinko ajatella, että tämä tekniikka olisi pakollista? kun se nyt ei ole sinällään itse liikkeeseen liittyvää turvallisuutta, mutta liittyy kyllä ajoneuvon turvallisuuteen ylipäätään. Mitä mahdollisuuksia olisi tämä tehdä pakolliseksi, niin että päästään näistä ikävistä tapauksista eroon? Tässä ehdotusvaiheessa, ehdotusten vaiheessa me emme ole esittäneet mitään tämän tyyppistä, mutta, mutta on olemassa kaupallisia ratkaisuja, niin että joita varmaan voidaan käyttää niin, että heidät hälytetään, jos tapahtuu tällaista ylikuumentumista esimerkiksi autoissa. Eh, Viimeiseksi vielä liittyen TEN-T-verkkoihin. Onko halukkuutta käyttää näitä smart-hankkeita, fiksuja hankkeita, kun tässä todellakin nyt on katseet suunnattu 30 vuoden päähän niin mikä tässä sitten on enää smarttia ja fiksua? 30 vuoden päästä ehkä voitaisiin uudelleen miettiä hanketta, onko se vuosien saatossa ehkä pystynyt pitämään pintansa, kun markkinat ovat ehkä muuttuneet, on tapahtunut kehitystä, ja ehkä se osoittaa, että se ei niin kauhean realistista enää olekaan käytännössä. By all means, as you see... Kuten näette, olemme nyt uudelleen tarkastelemassa tenteitä ja olemme ehdottamassa muutoksia, jotka julkistetaan 6. kesäkuuta, joten tämä tulee jatkumaan edelleen, koska markkinaolosuhteet ovat muuttuneet ja myöskin tarpeet ovat muuttuneet. Meidän täytyy pystyä reagoimaan näihin ja tekemään sopeutuksia. Se, mitä me tarkoitamme älykkäällä, ensinnäkin varahoituksen älykästä käyttöä, me otamme huomioon tämän hallintamuodoissa yhä enemmän, että voimme seurata eurooppalaisten varojen käyttöä eh, kaikista hankkeista, jotka todetaan verkon Euroopan kautta ja voimme puuttua asioihin nopeammin kuin aiemmin. Ja sen lisäksi voi myöskin seurata tehokkuutta, mitä tulee hankkeiden toteuttamiseen myöskin. Voi eh, voimme seurata vaikutuksia ajatellen kasvua ja työpaikkoja tällä hetkellä, mutta, mutta myöskin mukaan kysymys, jotka liittyvät CO2, joka tulee seuraava kriteeri. Alamme myöskin käyttää tällaisia kielteisiä kysymyksiä ulkoisia tekijöitä ja tietysti esimerkiksi vakavien onnettomuuksien ja vammojen lukumäärä onnettomuutta jotka ovat kuolemantapauksiin ja niin edelleen, niin myöskin saastumisen kysymykset. Järjestelmästä tulee yhä parempi, mutta olemme tietysti kaukana siitä, että se olisi täydellinen. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia, Rova Juuttokomission jäsen. Ja nyt sitten seuraavaksi vapaa kierros, yksi minuutti. Rova Tarvel, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și doamnei comisar. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset myöskin komission jäsenelle. Tämä kolmas liikkuvuuspaketti on hyvin tervetullut. Kyse on turvallisesta liikkuvuudesta, myöskin verkottuneesta ja automatisoituneesta liikkuvuudesta, mikä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan tulevaa tieliikennettä ja kuljetuksia. Me tarvitsemme integraatiota myöskin, kun ajatellaan lippujärjestelmää, ja meidän täytyy nyt tilannetta parantaa. Ja sitten ehkä vielä tieliikenneturvallisuudesta muutama sana. Unkarissa viime viikolla kuusi ihmistä menetti henkensä, 16 lasta jäi orvoksi, kun joku autossa kuvasi itseään livenä Facebookiin ja tällä on todella vakavia seurauksia. Haluaisin tässä myöskin kääntyä Facebookin puoleen, jotta se kiinnittäisi huomiota tällaisiin tapauksiin ja tarvitsen todellakin teidän tukeanne täältä ja myöskin komissiolta, että se, että nyt investoidaan turvallisuuteen ja tieliikenneturvallisuuteen ylipäänsä, niin se on tietysti suuri haaste, mutta varsinkin kun ajatellaan uutta sukupolvea, niin tämän sukupolven edustajat tekevät tällaisia kuvauksia autoa ajassa. Meidän täytyy tässä pyrkiä nämä tragediat estämään. Kiitos. Um, Kiitos. Ehkä voisin kertoa, mitä toimintoja liikkuvuuspakettiin on huomioitu. Ja totta kai varmasti on varauttaa muutakin, koska siihen lisätään koko ajan, jotta itseohjautuvuus toteutuisi täysimittaisesti kaikissa ajoneuvoissa – Paketissa on esitetty, että siellä on nopeusjärjestelmiä, niin että myös käännettävät kamerat ja sitten, että hereillä pitäviä ja sitten myös sitten renkaiden painejärjestelmä. Tämä edellyttää kaikilta ajoneuvoilta, rekoilta myös ja busseilta ja sitten ryhmä toimintoja, joita vain reko- ajoneuvoille ja pakettiautoille. Siellä on esimerkiksi hätäjarrutusjärjestelmä, joka on äärimmäisen tärkeä. Ajatellaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ja sitten myös se, että äänitetään onnettomuustiedot, sekin vie kohti itseohjautuvuutta. Me emme esittäneet, että tätä hätyjärjestystä tulisi pakollisena vielä tässä vaiheessa, koska kun ei ole mitään vaikutusten arviointiin perustuvaa tietoa nyt käytössä olevaa tekniikkaa. Kunhan sellaista tekniikkaa tulee, niin sitten se tulee myös rekoille käyttöön. Sitten ryhmä, joka on vain busseille ja rekoille – joka on näkyvyyteen liittyvä järjestelmä, jotta voidaan jalankulkijat huomata muun muassa. Niin eli tästä tulee pakollista ja toivottavasti parlamentti myös tukee tätä, että tähän päästään. Merci beaucoup, madame la... Kiitoksia rouva komission jäsen. Rouva Del Monte, minuutti. Si, grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on puhuttu paljon tieliikenneturvallisuudesta ja minä kysyisin puolestaan infrastruktuurista – te, en tiedä onko tässä yhteyttä suoraan kolmanteen liikkuvuuspakettiin, mutta eikö olisi mahdollista jotenkin helpottaa investointeja liik- rakentamiseen, kun paljon tapahtuu onnettomuuksia kaupunkialueilla, niin miten voitaisiin myös jalankulkijoita suojella näin. Ehkä tässä voitaisiin käyttää myös rakennerahaston varoja. Näin voitaisiin helpottaa myös turvallista ajamista, koska se johtuu se onnettomuus usein huolimattomasta ajamisesta. No se, minkä me nyt havaitsemme analyysin kautta, on se, että useimmat onnettomat tapahtuvat alueellisilla teillä, maanteillä, eli vain muutama prosentti moottoriteillä. Me keskitymme nyt näihin maanteihin ja ehdotamme, että tietyissä tapauksissa verkkojen Eurooppa-väline voi myöskin kattaa ne tarpeet, jotka liittyvät näihin kauttakulkuväyliin. Ja me haluamme paremmin tässä nyt suojata nyt nämä yhteenliittymät tai ylikulut, siis raideliikenteen ja tieliikenteen osalta. Tätä ehdotetaan myöskin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja ehdotamme myöskin, että Keskitymme liikenteen tarpeisiin huoltopuolelta. Haluamme varmistaa, että vanhaa infrastruktuuria uudistetaan ja että siitä pidetään huolta. Ja sitten uusiin investointeihin, jossa keskitytään rajat ylittäviin linkkeihin. No en nyt tässä kohtaa voi sanoa muuta, mutta ehkä voin katsoa myöhemmin myöskin sitä pienellä painettua tekstiä ja palata myöhemmin tähän asiaan. Kraver, yksi minuutti. Kiitos. Sanoitte, että olisi riittävästi rahaa elämän suojelemiseen. Olen tässä yhtä mieltä, mutta, mutta meillä on raakaöljyä, käytetään merenkulussa, vaikka se vähennetään 0,0 prosentilla, se on kuitenkin kymmenen kertaa vaarallisempaa kuin likaisinkin diesel. Miksi sen käyttöä ei kielletä? Ei siinä tarvita mitään teknologiaa innovaatioita, vain sitä, että käyttäisiin tavallista dieselpolttoainetta, joka on hiukan kalliimpaa kuin raskasöljy ja itse tämä raskasöljy on vain erityisjätettä. Miksi et ole sen puolesta, että se kiellettäisiin? What I can reply to... No sen verran voi vastata, että lähinnä tähän puututaan strategisella lähestymistavalla, puututaan kolmella tasolla kaikkeen saastuttamiseen. Yhtenäiset ajoneuvot, vaihtoehtoiset energialähteet, joita ei vielä riittävästi ole Euroopassa, jotta voitaisiin nopeammin päästä eteenpäin. Ajat kyllä muuttuvat ihan näin hetkinä ja sitten liikenteen parempi järjestäminen. Todella toivon, koska nolla visio varmasti tähän puuttuu myös ja näin ehkä sitten päästään eteenpäin myös näissä eri lähteissä, kaikissa ajoneuvoissa, joukkoliikenteessä ja sitten yksityisessä käytössä. Mutta en nyt voi suoraan vastata kysymykseen, niin miksei sitä nyt ole hetkessä hoidettu. Totta kai dramaattiset muutokset vaikuttavat myös tilanteeseen, niin täytyy hoitaa synkronoidusti. Kiitoksia kovasti komission jäsen herra Rikke minuutti. Kiitos. Kolme kysymystä puheenjohtaja. Ensimmäinen on poliittinen luonteeltaan. Uskotko, että tämä kolmas liikkuvuuspaketti voisi toimia sen jälkeen, kun kaksi nämä aikaisempaa ovat onnistuneet. Mikä on näkemyksenne, kun ajatellaan tätä lainsäädäntöä ja trilogiaa liittyen tähän kolmanteen pakettiin. Ja sitten toinen kysymys, tämä kolmas paketti, onko se nyt sitten lopultakin sellainen, että se on ikään kuin kehys? Ja eli liitteet ja tekniset viitteet olisivat ikään kuin tuollainen, tuollaisia yleisiä tasoltaan. Ja sitten kolmas liittyy ensimmäiseen, kun puhutte esimerkiksi infrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta, niin puhutteko nyt sellaista toimenpiteistä, jotka tekevät infrastruktuurista varmemman ja mikä nyt sitten lainsäädännön näkökulmasta on edistystä As far as the packages is concerned... Mitä tähän pakettiin tulee? Niin, emme siis pidäkin näistä eri jaksoista. Jos parlamentti on sitä mieltä, että se voisi täydentää tätä kolmannetta liikkuvuuspakettia, me varmastikin kuuntelemme parlamenttia. Että kysyisinkin ehkä takaisin, uskotteko, että voisitte pystytä viemään kolmannen paketin lävitse? Jos näin on, niin tehdään niin. Tulen auttamaan missä voin. Mitä tulee renkaiden paineeseen, kuten sanoin, meidän ehdossamme olisi tämmöinen pakollisia äh, ajoturvallisuuspiirteitä, oli se, että kaikissa autoissa olisi silloin äh, renkaiden paineiden seuranta joka raportoi tilanteesta silloin, kun se alkaa muuttua kriittiseksi ja tästä siis tulisi tieto kuljettajalle. Tämä on yksi asia, jota pyrimme aiemmin viedä eteenpäin, mutta myöskin liikenneteen valvojien pyrittäisiin tekemään eh, enemmän eh, tällaisia eh, renkaiden paineiden tutkimuksia, tutkintoja silloin, kun on kysymys kuorma-autoista. Olemme siis uskoakseni olemassa hyvää yhteistyötä nyt tässä Dispon kanssa ja, ja nyt kun Turkki on osa Dispoa, se on, se on hyväksytty Dispon äh, organisaatioon, niin voin uskoakseni laajentaa tätä hyvää yhteistyötä myös Turkin kanssa ja saada aikaan tällaista perinpohjaista tutkintaa silloin, kun on kysymys turkilaistakin kuljettajista. And, uh, ja sitten I didn't really, uh, uh, uh, minä en oikein ymmärtänyt tätä toista kysymystä, anteeksi. Tällainen yleinen kysymys liittyen kolmanteen pakettiin. Onko se enemmän puitepaketti joka edellyttää teknistä täsmentämistä vai onko kyse teksteistä, jotka ovat sitovia? Well, this is a no, Tämä on standardi. Uh, Ainut paketin, siis yksinkertainen, nämä osat eivät ensimmäinen toinen riippuvaisia toistaan, siksi nämä tällaisia yksittäisiä irrallisia paketteja, Ensimmäinen keskittyy sosiaalisiin kysymyksiin ja siinä oli kaksi elementtiä, jotka liittyvät digitaalistumiseen, mutta nekin olivat omia sinänsä niin kuin eurovinjettiin. Ja sitten toinen liittyy hiili, hiilestä vapautumiseen, jossa keskitymme kiintiöihin julkisille kulkuneuvoille ja infrastruktuureille ja kuljetuskeskuksille ja nimenomaan CO2-päästöihin autoista. Ja sitten tämä viimeinen koskee liikenneturvallisuutta digitaalittumista yhden luukun palvelua asiakirjan osalta ja niin edelleen. Merci, madame euh, la commissaire. Kiitos komission jäsen. Ja puheenjohtajallakin on kysymyksiä, mutta tosi pikaisesti olette oikeassa puheenjohtaja Violeta on oikeassa ilmastossa. Olemme myös sinun tukenasi ja todellakin tästä täytyy panna rima korkealle. Minä uskon, että jos ajatellaan hiilidioksidirajoja, niin rekosessa ei ole riittävän korkealle. Jos halutaan päästä Pariisin sopimuksesta tuomuksiin ainakin nel, vähemmän kuin 40 prosenttia 2030 mennessä. Eli on kyse ketjusta, joka on aktivoitava konkreettisesti ottaen, että ei tässä keskitytä pelkästään 16 tonnin rekkoihin, vaan se täytyy miettiä uudelleen. No se ensinnä. Toiseksi olen aivan samaa mieltä kanssasi myös siitä, joka liittyy itseohjautuvuuteen, itseohjautuviin ajoneuvoihin, mutta huomaa. Tässä täytyy olla tarkkana, koska meillä ei ole mitään eurooppalaista järjestelmää olemassa. Emme voi olla sitten tilanteessa, jossa oltiin dieselgatein kanssa, eli tarvitaan jotain virastoa myös, joka sitten hyväksyisi nämä ajoneuvot, joka oli niin selvittänyt kokeilut, verkkoturvallisuuden, tietojen käytön, koska se, tiedot ovat oikeastaan tulevaisuuden polttoainetta ja siinä täytyy vastuuasiat hoitaa. Ja siinä täytyy tavallaan muuttaa kokonaan kaupunki, koska tota, siellä ei pelkästään jotain energiaa, koktilla käytetään tai sähköä, puhutaan vetystäkin, kaasusta, mutta ennen kaikkea tietokeskuksethan varmasti sitten tulevat kaupunkeihin, eli kaupungit muuttavat muotoaan. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin tähdätä yhtä asiaa, nimittäin tavoite. Kyllä, meidän valiokuntamme on valmis myös tukemaan etenemissuunnitelmaa, niin me olemme valmiita. Ja me esitämme oman pakettimme, että ennen kuin toimikausi päättyy, että sitten tämä toteutuu. I think we... Minä uskoakseni olemme jo, ja olen täysin ymmärtänyt että kanssa, siis todistaneet sen, että voimme olla aina kunnianhimoisempia – ja kunnianhimon taso liittyy siihen, että saadaan tuloksia. Ja niin kuin näette, miksi digitaaliset äh, ajomittarit olemme hyväksyneet lainsäädännön noin vuosi sitten, ja nyt olemme jo katsoneet, että tämä on äh, absurdia ajatellen, miten kauan kestäneen toiminta 34 muuta, mitä koska me huomanneet, että teknologia on edennyt niin nopeasti, että voimme kenties saada ne jo vuonna 2023. Tämän tyyppiset muutokset tulee tapahtua myöskin kuorma osalta. Me tulemme tekemään muut tarkistukset 2023 tavoitteiden osalta vuodelle 2030, ja se on ihanteellinen ajankohta asettaa korkeamman tason tavoitteita, jos näemme, että markkinat pystyvät hyväksymään ne. Uskon, että se mitä olemme osoittaneet menneisyydessä on, että kun harjoitamme yhteistyötä ja todellakin myönteisesti ja asetamme haasteita toisillemme niin, että uskallamme olla kunnianhimoisempia, voimme silloin myös saada aikaan tuloksia ja voimme myös saada, saada aikaan se, että teollisuus tulee mukaan. IMO-neuvotteluissa teollisuus oli meidän suurin liittolaisemme. Tällaista ei ole koskaan aiemmin tapahtunut. Oli todellakin mukava nähdä tällaista. Kaikki nämä uudet nousevat eh, teknologiat eivät ole pelkästään hyväksi yhteiskunnalle siinä mielessä, että tavoitteet olisivat korkeammalle meneviä, vaan teollisuus näkee, että se on hyväksi niille, myöskin niiden liiketoimintaa ajatellen. Ja kun me yhdistämme sosiaaliset ja liike-elämän näkemykset, voimme saada aikaan hyvän, puhtaan, osallistavan yhteiskunnan. Ja tämä sen itsenäisen autonomisten liikkuvuuden kautta uskoakseni me voimme todella saada aikaan osallistavan yhteiskunnan myöskin liikkuvuuden alueella, jossa maaseutu saadaan mukaan, jotka ovat silloin hyvin yhteydessä ja älykkäät kyläthän luovat meille hyvät puitteet, jonka kautta voidaan kehittää tällaisia yhteyksiä, jolloin myöskin iäkkäämmät ihmiset voidaan integroida takaisin yhteiskuntaelämään, niin myöskin vammaiset, voivat liikkua itsenäisesti. Nämä ovat motiveja, jotka ohjaavat minua toiminnassani. Violetta, Kiitos Violetta komission jäsen, että suostui tulemaan tänne luoksemme varmaan aikaa tähän pingpongiin. Varmasti voidaan ainakin kiittää tästä, että omistat aikaa tälle. Vastasit kysymyksiimme liittyen kolmanteen liikkuvuus pakettiin. Sehän nyt on vasta alkumetreillään ja varmasti meillä on mahdollisuus keskustella valiokunnassa siitä myös sinun kanssasi Violetta. Kiitos, että tulit tänne. Olet aina tervetullut valiokuntaan. Se on aina ilo keskustella kanssasi. No, näkemisiin. Kiitos tulkit. Kiitos kaikille paikalle vaivautuneille. Ja me tapaamme ensi viikolla maanantaina 4. kesäkuuta.